minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä on edustaja Diestimera. Gracias, señor. Kiitoksia. Olen tällä puolustamassa 85 työntekijää maitoalan yrityksessä, jotka ranskalainen yritys Lactalis on vaarantanut. Kyse on yrityksestä, jolla on yli 50 miljoonan liikevaihto ja siellä on yli 94 miljoonan maitolitran tuotantoa vuodessa. Nyt tuotanto on järjestetty uudelleen. Tämä yrityshän on tehnyt hyvän pitkään jo voittoa, mutta nyt tuotantoa halutaan muuttaa kustannusten takia, ja siellä ollaan enemmän huolissaan voitoista kuin työntekijöistä. Ja lisäksi heidän kanssaan ei neuvotella. Ja siksi pyytäisin, että Euroopan komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta voidaan välttää tällaisia käytänteitä, jotka tuhoavat yritysympäristöämme. Meidän täytyy muistaa työntekijät ja meidän täytyy julkistaa tämä tilanne. Ja haluaisin sanoa, että aukea ei saa sulkea. Eh, Toni Pizzula. Toni Pizzula sitten. Nakon prošlotjednog curenja dokumenta opet su uzavrali... Kiitos puhemies. Viime viikolla vuodettiin asiakirjoja ja niistä nousi jälleen kova keskustelu TTIP-sopimuksesta. E Kansalaisilla on oikeus tulla kuulluiksi ja kertoa oma mielipiteensä meillä on tässä suuri vastuu, koska me lopulta päätämme, allekirjoitetaanko sopimus. Populismi on tässäkin kuitenkin ollut vahingoksi. Se antaa vääriste- vääristeltyjä tulkintoja tästä asiasta, näistä neuvotteluista, ja se heikentää myös eu neuvotteluasemaa, ja se heikentää myös EUn kansalaisten luottamusta tähän prosessiin. Tässä pitäisi nyt painottaa sosiaalisia oikeuksia, ruokaturvallisuutta, muita asioita. Nämä asiat tulee ottaa paremmin huomioon tässä neuvotteluprosessissa pitäisi pyrkiä myös viennin hallinnollisen taakan helpottamiseen, sääntöjen yhtenäistämiseen, GMO-sääntelyn varmistamiseen. EUn täytyy pystyä puolustamaan EUn standardeja. Niitä on kehitetty pitkän ajan kuluessa, niitä ei saa nyt tuhota. Kiitos Bilbao. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Espanjan hallitus vietti viime viikolla lehdistön vapauden päivää ja sitten se sulki Vaskimaan ja Navarran TDT TV-kanavat. Näiltä kanavilta tuli paljon ohjelmia vaskin kielellä ja siellä noudatettiin täysin samoja lakeja kuin muilla autonomisella alueilla, eli tämä toimi on syrjivä ja mielivaltainen. Teknisesti tätä ei voida puolustella eikä poliittisesti tätä voida ymmärtää, koska Navarran kansalaiset ovat tukeneet näitä lähetyksiä parlamentinsa tuella. Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ilmaisulle ja tiedonvälitykselle, ja se auttaa myöskin kulttuuriin ja kielten levittämisessä. Ja baskinkielistä televisiota pystyy katsomaan kaikkialla maailmassa. Mutta nyt sitten tällainen Euroopan vastainen päätös kaventaa ilmaisuvapautta. Kiitos, Tän Krysokonos. Kiitos. Turkin uhka Kreikkaa kohtaa on ylittänyt nyt kaikki mittasuhteet. Tämä ei koske pelkästään Egean mereä, merta, vaan myös Libyan merta, missä koneet lentävät matalat ja rikotaan Kreikan eh, merialuetta ja ilmatilaa jatkuvasti. Tämä on luonut jatkuvia ja toistuvia ongelmia ja uhkia ja sekä meriturvallisuus että ilmailuturvallisuus ovat vaarantuneet useasti. Nämä uhkat ovat olleet olemassa aikaisemminkin, mutta ne ovat nyt tulleet yhä vakavammiksi. Kreikan on pakko suurilla kustannuksilla suojella omia kansallisia rajojaan, sen ilmatilansa sekä sen merialueitaan. Ja tämä on maa, joka on suuresti velkaantunut. Jos Euroopan unioni haluaa, että Kreikka leikkaa puolustusbudjettiaan, silloin tarvitaan aktiivisempaa roolia myös Euroopan unionilta. Kiitos. Sitten Parker. Viime vuonna minä varoitin tätä parlamenttia siitä, että lapset ovat vaarassa, kun tulevat tänne siirtolaiskriisin keskellä. Varoitin, että tuhansia lapsia katoaa, ihmiskauppiaat ottavat ja sieppaavat heitä Euroopan rajoilta. Nyt näiden kadonneiden lasten määrä on moninkertaistunut ja Interpol raportoi tammikuussa, että 10 000 lasta on kadonnut. 5 000 on kadonnut ainoastaan Italiassa Tuhat on teillä tietymättömillä Ruotsissa. Europolista sanottiin, että emme tiedä missä he ovat, mitä he tekevät tai kenen kanssa he ovat. Angela Merkel ja muut avoimien rajojen fanaatikot sanoivat, että tänne pääsevät kaikki pedofiileille lapsia järjestävät henkilöt ovat hyödyntäneet tilanteet on uhrattu eurooppalaisen ideologian edessä ja tämä parlamentti ei tee mitään. Mulțumim Eh, señor presidente Kiitoksia. Nyt on Eurooppa-päivä ja Euroopan parlamentti täytyy ottaa esille kaksi asiaa. Ensinnäkin EU:ssa on nyt vaikeat ajat ja meidän täytyy olla eurokriittisiä ja meidän täytyy kuitenkin ottaa etäisyyttä euroskeptisismiin. Ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan, jos on enemmän Eurooppaa, ei vähemmän. Euroopan unioni on suuri hankkeemme ja siitä keskipitkällä aikavälillä on tehtävä kohta kaikille. Se liittyy esimerkiksi kestävään hyvinvointiin ja ihmisoikeuksiin. Ja toiseksi katalaanina haluaisin todeta, että kansalaisemme ovat sitoutuneet Eurooppaan, joka on vastuullisempi ja solidaarisempi Eurooppa, jossa tuetaan oikeuksia ja vapautta. Ja Katalonia voi olla mukana tässä työssä paremmin silloin, kun pian siitä tulee uusi eurooppalainen valtio. Kiitoksia, puhemies. Damna Bild. Merci, monsieur. Bilde. Kiitos, puhemies. 168 miljoonaa hehtaaria on Euroopan unionin alueen metsäaluetta ja maani on kolmasneksi suurin pinta-alaltaan valitettavasti. Metsäala menettää yli 5 100 000 työntekijää ja tämä koko teollisuuden ala on alasajon edessä Moselin alueella on suljettu monien tehtaiden ovia ja työpaikkoja menetään. Tämä toteamus johtuu polkumyynnistä, josta mm, voimme syyttää Kiinaa. Raakapuun hinta on naurettava. Sitä viedään Kiinaan ja sieltä se tuodaan sitten jalostettuna. Raaka-aineet Eli puu pitäisi tuottaa, käyttää ja jalostaa niin lähellä niiden käyttöpaikkaa kuin mahdollista, eikä lähettää planeetan toiseen ääreen, jotta sieltä sitten tuodaan jalostettuja tuotteita. Monet vievät kuitenkin tuotteitaan Kiinaa, subventoivat niiden yrityksiä ja mielestäni ultraliberaalia politiikkaa harjoitetaan. Mielestäni meidän pitäisi myös suojella työllisyyttämme ja työntekijöitämme. Kiitän. Janopulos. Nopulos. Αποφασίσατε σαν Ευρωκοινοβούλιο να μετονομάσετε τη σημερινή επέτειο... Euroopan parlamentti päätti uudelleen nimetä 9. toukokuuta fasismin vastaisen taistelun päiväksi ja sen jälkeen Eurooppa-päiväksi, EU-monopolipäiväksi. Eli nyt tässä on vedetty yhtäläisyysmerkit fasismin ja kommunismin välille ja on lähdetty romuttamaan fasismin vastaista työtä. On yritetty muuttaa historiaa ja olette kannustaneet ilmapiiriä, jossa fasismi entisestään kasvaa ja voimistuu, kuten nyt Euroopassa. Ei voida poistaa historiaa. Fasismi ja natsismi, ne, niitä täytyy kutsua niiden oikeilla nimillä. Tämä päivä on se päivä, jolloin täytyy muistaa voitto fasismista ja voitto natseista. Sadat miljoonat ihmiset kuolivat ja puna-armeija oli se, joka nosti vapauden lipun Reichstagin katolle juuri tänä päivänä. Dom, domna Tomk. Tomk. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Danes praznujemo Dan Evrope. Kiitoksia, puhemies. Tänään on Eurooppa-päivä ja joka vuosi tänä päivänä katsotaan, mitä on saatu aikaan ja millaisia haasteita meillä on edessämme. Mutta tänä vuonna Meillä on hyvin paljon haasteita. Mitään kunnollisia ratkaisuja ei ole, eikä myöskään solidaarisuutta. Me kaikki tiedämme, että Euroopan on muututtava heti. Tässä muodossa se ei voi selvitä. Täällä puhutaan tärkeistä asioista, kuten maahanmuutosta tai talouskriisistä, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa muita hankkeita, joita on käynnistetty, ja kiinnittäisin huomionne talous- ja rahaliittoon vastaanottoon. Meidän pitää muistaa, että kaikki jäsenvaltiot joutuvat menemään eteenpäin rakenneuudistusten osalta. Se on hankalaa, mutta siitä on varmaan kyllä hyötyä. Kiitos Jorika. Kiitos puhemies. Euroopan komissio ehdotti, että vapautetaan Georgian kansalaiset viisumista, kun he matkustavat Euroopan unioniin. Komission ehdotus seuraa Georgian valtion edistysaskeleita, kun ne uudistavat rakenteitaan. Ja Georgian edistysaskeleet on huomattu myös Euroopan unionin instituutioissa ja Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden hallitukset, niiden pitäisi tukea komission ehdotuksia. Romania oli ja tukee edelleenkin Georgian Eurooppa hanketta erityisesti, mitä tulee assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoon sekä siihen, että viisumivapautuksia edistettäisiin. Jäsenvaltiot ovat huomanneet Georgian myönteisen kehityksen ja tämän valtion määrätietoisen aikeen täyttää EUn instituutioiden vaatimat kriteerit. Ymmärrän Georgian kansan toiveet tämän asian suhteen. Kiitos. Kiitokset. Sitten Juso. kiitos. kiitos puhemies maaseutu vuoristo ja kaukaiset alueet kohtaavat energiakriisin ja kohtaavat energiaköyhyyden ja eräs syy tähän on se, että energiatehokkuus ei ole näillä alueilla kovin korkealla tasolla, muun muassa toimistorakennuksissa ja asuinrakennuksissa. Väestö kuluttaa paljon energiaa ja tilanne pahenee entisestään. Siksi haluaisin pyytää Euroopan komissiota kehittelemään jonkinlaisia erityisiä toimenpiteitä ja erityisiä varoja näille alueille niiden energiatehokkuuden parantamiseen – varojen käytön pitäisi olla myös yksinkertaisempaa ja myös tiedotuskampanja olisi paikallaan, jotta paikalliset asukkaat tuntisivat asian paremmin, osaisivat käyttää rahoitusta. Tämä parantaisi energiatehokkuutta. Energiatehokkuus lisääntyisi näillä alueilla merkittävästi. Doamna Lopez. Lopez. Hoy se celebran 70... Tänään on kulunut 71 vuotta siitä, kun fasismi kukistettiin Euroopassa. Kansalaiset halusivat oikeudenmukautta fasismin jälkeen. Ja oma maani Espanja uhrattiin kylmässä sodassa, ja Frankosta oli tullut yksi nappula Euroopan shakkilaudalla. Mutta espanjalaiset olivat samanlaisia kuin naapurinsa. Halusimme vastustaa, taistella sortoa vastaan ja tukea demokratiaa. Mutta nyt Eurooppa pettää työntekijänsä. Lapsille ei anneta ihmisarvoa eikä ruokaa ja maahanmuuttajien vastustaan sen sijaan, että heidät otettaisiin vastaan. Ja myöskin äärioikeisto on vahvistunut huomattavasti Euroopassa, jossa on jo kärsitty valtavasti säästöpolitiikasta. Meidän täytyy muistaa niitä, jotka taistelivat fasismia vastaan, koska heidän taistelunsa on edelleen elossa. Me tarvitsemme uutta politiikkaa, joka pohjautuu työhön ja oikeuksiin, koska ainoastaan työntekijät huomaan ottamalla voidaan voittaa fasismi. Kiitos. Äh. Kiitos. Sitten edustaja Moi. Moi. Deci, äh, domnul Le Breton. Le Breton. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Komissaari Pierre Moscovici on vahvistanut, että pakolaiset tukevat kasvua. Siirtolaisten vastaanotto on yksi talouskasvun perusta. Se tulee saavuttamaan euroalueella 2 prosenttia vuonna 2016. Siirtolaiset ovat noin 0,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, jopa 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta Saksassa, siis heidän positiivinen vaikutus talouden kehitykseen. Viime vuosina on osoitettu katastrofaaliset vaikutukset, mitkä siirtolaisuudella on ollut Ranskassa. 2012 noin 17 miljardia euroa ovat olleet lisäkustannukset siirtolaisista ja jopa 80, 94 miljardia euroa kaikki siirtolaisuuden kustannukset poliisilaitokseen, terveyslaitokseen, koulutuslaitokseen, oikeuslaitokseen. Ja kysymys kuuluu taas kerran, komissio Brysselissä, se ei vastaa Euroopan kansalaisten tarpeisiin. Äh, Domnul Roland. Roland. vingt trois millions de citoyens européens sont 23 miljoonaa eurooppalaista on nyt vailla työtä ja 60 miljoonaa on sellaisia, joilla ei ole tutkintoa. Nämä, näiden lukujen takana on inhimillisiä kohtaloita. Meidän täytyy löytää heille jokin ratkaisu. Meidän tulee kehittää oppisopimusjärjestelmää, kuten eurooppalainen ammattiyhdistysliike on jo tehnyt, tehnytkin. Meidän tulee vahvistaa myös liikkuvuutta. Se on tie työpaikkaan. Meidän täytyy varmistaa, että nämä oppisopimuspaikat vastaavat tarpeisiin ja että niillä tuotetaan oikeaa osaamista työmarkkinoille, sellaista osaamista, jota työmarkkinat tarvitsevat. Sosiaal- työmarkkinaosapuolten eri järjestöjen on tehtävä tässä yhteistyötä, jotta tämä projekti saadaan alkuun. Ja sosioekonomiset tulokset olisivat hyvin merkittäviä. Tämä olisi hyvin myönteinen hanke, jolla vastattaisiin vaikeisiin haasteisiin. Domnul Blanco López. Blanco López. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tässä kriisissä sadat tuhannet espanjalaiset perheet ovat häädetty kodeistaan. Ja ainoa vastaus hallituksen puolelta on ollut passiivisuus. Miljoonat espanjalaiset kärsivät myöskin asuntolainoista, joihin on liittynyt hyvin tiukkoja ehtoja, mutta hallitus ei ole tehnyt tälle mitään. Jos perhe on päätetty kodistaan, niin silloin tuomarkaan eivät pysty estämään tämän asunnon myymistä. Hallitus on ollut passiivinen Espanjassa ja siksi, puhemies, pyytäisin, että ryhdytään komissiossa toimiin, jotta voidaan jarruttaa tällaista toimintaa. Domnul Selimovic. Sitten Selimovic. Yes, it works. Kiitos puhemies. Paljon saadaan päivittäin Ukrainasta valvontaraportteja Tilanne on siellä yhä tulen arempi. Siellä on granaatin heittimiä käytössä melkein joka päivä ja se on ihan selkeä nyt rikkomus Minskin sopimusta vastaan ja EU vaan seisoo paikallaan ja katseleen. Sopimus, joka kolmenvälisesti on saatu aikaan, jotta esimerkiksi saadaan rauha syntymään nyt pian meidän täytyy vaatia enemmän kuin nämä. Meidän on käytettävä tilaisuutta hyväksemme, jotta saamme todellisen aselevon sinne. Ihmiset siellä elävät vaikeissa olosuhteissa. Humanitaarinen kriisi on mm, päivän polttava ja mielestäni meillä on vastuu tehdä kaikki, mitä voimme, jotta saamme kestävän tulitaon ja aselevon syntymään. Kiitos. Sitten Carthy. Uh, Sitten Niriad. Kiitos. Viime viikolla sain mahdollisuuden osallistua äh, julkiseen kuulemiseen julkisomisteisista pankeista. Tässä on paljon asioita, joita voitaisiin tehdä. Irlannissa on jo samantyyppisiä järjestelmiä olemassa – muun muassa luottoja tarjoavat tahot ja postit toimivat yhteistyössä. Ja tällä tavoin pyritään muun muassa taistelemaan näitä korkeita korkoja vastaan, joita tietyt pankit tarjoavat. Pankit vievät rahaa tavallisilta ihmisiltä eivätkä tarjoa oikein mitään vastineeksi. Meidän tulisi kehittää julkisomisteisia pankkeja. Me haluaisimme saada aikaan kunnollisen muutoksen, jotta pk-yritykset muun muassa pääsisivät rahoitukseen käsiksi paljon helpommin. Tämä muutos täytyy aloittaa heti. von Stork. Der Rat der EZB hat letzten Mittwoch Viime keskiviikkona oma kaikessa pyhyydessään EKP kummosi 500 tai ottanut pois 500 euron setelin, koska sitä on käytetty hyvin paljon terrorismin rahoitukseen ja rahanpesuun. No, eikö rikollinen enää ole rikollinen sitten sen takia, että sen sijaan, että hänellä on kaksi 500 euron seteliä, hänellä onkin nyt sitten viisi 200 euron seteliä, ja että hän tarvii kasakaapin sijasta kaksi. No, kukaan ei tätä varmaan usko. Kyse on rahapolitiikasta. EKP ja Mario Draghin täytyy nyt sitten painaa korot miinukselle – koska jos ei saa säästöistä enää korkoa, vaan joutuu maksamaan niitä, niin silloin se vähentää rahoja tililtä. Ja EKPn keskiviikon päätös on nyt johtanut siihen, että säästöt hupenevat. Ja jos joku haluaa poistaa käteisen liikenteestä, niin se on totalitarismia. Sitten Bogovic v letu smo v parlamentu dolgo časa usklajevali dokument Kiitos. Viime vuonna Euroopan parlamentissa harmonisoimme asiakirjoja, kun komission piti aloittaa TTIP-neuvottelut. Viime päivinä olemme saaneet tietoja salaisista asiakirjoista – joita Greenpeace ja muut kansalaisjärjestöt ovat pitäneet käsissään, mutta näitä tietoja ei ole voitu seurata kunnolla. Avoimuuden puute on yksi niistä asioista, jotka uhkaavat eniten tätä sopimusta. Ja haluaisin vedota Euroopan komissioon, että se nyt tämän sopimuksen puitteissa pyrkii panemaan kaikkea nimenomaan elintarviketurvallisuuden, ympäristön ja muiden tärkeiden asioiden tiimalta niin, että me luota kansalaisjärjestöihin tietojen pohjana. Sitten edustaja Ward. Thank you. Kiitos. 9. toukokuuta 66 vuotta sitten annettiin julistus rauhasta Euroopassa. Eurooppa oli nousemassa jaloilleen sodan ja kansanmurhan jälkeen. Solidaarisuus oli silloin ihanteena. Se on myös Euroopan unionin peruskivi. Nyt on Eurooppa-päivä, mutta valitettavasti sotarikoksia ja kansanmurhaa on edelleen Euroopan rajojen ulkopuolella. Ja muukalaisviha ja rasismi kasvattavat suosiotaan. EU täytyy muistaa historiansa ja luoda selkeä toimintasuunnitelma, jolla tällaiset massajulmuudet ja kansanmurhat maailmassa estetään. Minä olen toiminut rasismin vastaisessa liikkeessä ruohonjuuritasolla ja olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota kansanmurhiin Bosniassa, Ruandassa ja Armeniassa, jotta me voimme oppia menneistä. Meidän täytyy käyttää tätä kammottavaa historiaa alustana kulttuurien välisille vuoropuhelulle, ei koskaan enää. Mariana.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 in English? So, yes, okay. So. Tulkkausta ei ollut. Olkaa hyvä, jatkakaa. Krajem mjeseca travnja Hrvatskoj pogodilo veliko... Huhtikuun lopussa oli pakkasia ja se vaikutti Keski-Eurooppaan ja esimerkiksi Kroatian, jossa sadot tuhoutuivat lähes kokonaan. Nämä vahingot koskevat 90 tai 100 prosenttia hedelmistä, ja joiden arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Ja nämä ovat olleet ennennäkemättömiä tuhoja, ja myöskin Unkarissa, Itävallassa on tapahtunut näin, ja Venäjän kauppasaarto on vielä voimassa, ja sekin on haitannut vihannesten viejiä. Ja tämä on uusi isku joka saattaa merkitä näiden yritysten loppua, jos ei niitä auteta nopeasti. Eli komission pitäisi nopeasti tukea viljelijöitä, jotka ovat kärsineet tästä luonnonkatastrofista, ja sen pitäisi antaa tukea jäsenvaltioille, jotka pyytävät tukea. Tällä tavalla voidaan suojella eurooppalaista hedelmien ja vihannesten tuotantoa ja suojella kuluttajia ja tuottajia. Sitten Anderson, puhemies, tämä on tärkeä aika nyt, kun posti- ja pakettijakelupalveluita kehitetään. EUn lainsäädäntö on ollut tarkastelussa ja toivottavasti saamme nyt komissiolta pakettijakelupalvelu ehdotuksen, nimittäin lain pitää suojella kuluttajan mahdollisuus saada näitä palveluita tulevaisuudessakin. Euroskeptikot väittävät, että se vaatii postisektorin yksityistämistä. Tämä on väärin. Muistakaa, kuinka tärkeää postipalvelut ovat meille. Ja kun ajattelemme myös internetpohjaista tulevaisuutta, fyysiset tuotteet, jotka ostamme sähköisesti, pitää kuitenkin kuljettaa äh, koteihimme ja työpaikoillemme. Äh, vuosittain näitä palveluita tarvitaan paljon ja toivomme, että sen, se säilyy elinkykyisenä äh, ja sillä on kestäviä työpaikkoja tulevaisuudessakin. Minä ja monet muut Euroopan parlamentin jäsenet, yli 50, Ähm, tukevat kampanjaa, jossa pyritään varmistamaan se, miten ihmiset saavat avaintietoa, joka vaikuttaa heidän omaan elämäänsä. Toivottavasti tuette kampanjaamme. Kiitos. Idrova. Dámy a pánové, přesně před 66 lety pronesl svůj. Kiitoksi. 65 vuotta sitten eh, herra Schumann julisti Euroopan unionille perustan ja se perustui sodan traumoille. Politiikan tarkoituksena oli estää saman toistuminen tulevaisuudessa. Herra Schumann totesi, että meidän täytyy perustaa uusi viranomainen, joka sitoo Saksan ja Ranskan niin tiiviisti yhteen, etteivät ne voi enää sotia. Ja tämä oli ensimmäinen konkreettinen askel eurooppalaisen liittovaltion perustamisessa ja rauhan ylläpitämisessä. 65 vuotta sitten jo oli selvää, että Euroopan turvallisuuden takaminen ei ole yksinkertainen tehtävä, ja sitä kannattaa aina välillä toistaa. Meidän täytyy muistaa, että emme voi ottaa itsestäänselvyytenä tätä vapautta, jossa nyt elämme. Meillä tulee olla rohkeutta toimia. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin puhua nyt Romanian omaisuuden palautuksesta. Hiljattain unkarilainen meppi syytti Romaniaa siitä, että se syrji unkarilaista vähemmistöä ja sen kirkkoa. Ja muistuttaisin parlamenttia, että Romania, niin kuin muutkin entiset kommunistimaat, ovat vaatineet näitä palautuksia vuoden 90 jälkeen. Tämä on ollut hankala prosessi. Vuonna 1990 oli kolme miljoonaa ihmistä, jotka olivat vuokralaisia valtion rakennuksissa. Meidän ei pidä leikkiä ihmisten elämällä. Monet näistä ihmisistä olivat ikäihmisiä ja menettely oli hyvin hankala, koska ei ollut riittävästi asiakirjoja, mutta ei ole mitään todisteita siitä, että olisi ollut syrjintää omaisuuden palauttamismenettelyissä. Pienessä kaupungissa huomasin, että rakennus, joka oli palautettu reformistikirkolle, vaaransi perheiden elämän, jotka eivät saaneet sähköä. priekšsēdētāja kungs um, vakar visā eiropā atzīmēja nacisma sagravas dienu. tas ir milzīgs notikums visas euroopassa toisen maailmansodan jälkeen luotiin perusta Euroopan unionille natsismin kaatumisen jälkeen. Minun maassani sodan loppumista juhlitaan 8. ja 9. toukokuuta. Latvialaiskaupungeissa on ihmisiä kaduilla juhlimassa tätä päivää ja natsismin kaatumista. Eurooppa syntyi uudelleen tuon ajan jälkeen. EU perustuu solidaarisuusajatukselle, veljeyden ajatukselle ja Euroopalle ilman rajoja ja siksi meidän tulisi nyt osoittaa Latviassa ja Virossa oleville ei-EU-kansalaisille, että heitäkin tulee kuulla. Kiitos. Seuraava istunto alkaa huomenna tiistaina kello 9.